Okay, colleagues. No niin, kollegat, voisimmeko aloittaa? Ette varmastikaan tienneet, että tulette historialliseen kokoukseen. Ja syy siihen on se, että tämä on ensimmäistä kertaa täällä parlamentissa, näin minulle on kerrottu, että kolme valiokuntaa ovat jakaneet toimivaltuudet tässä lainsäädäntöasiassa. Tästä syystä olen hyvin mielissäni tänään, että täällä puhuja puheenjohtajan korokkeella on herra Listisen hän, ja sitten herra Sarvamaa, joka on budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja. Hienoa, että nämä kolme valiokuntaa voivat tässä tehdä työtä yhdessä. Ja me todellakin laskemme teidän varaan, että tästä tulee tehokasta Eli jos palaamme kokoukseen ja pyydämme, että voimme tehdä yhteistyötä kolme valiokunnan kesken, sanomme tätä kyllä, koska onnistuitte viime kerralla. Joten nyt käymme siis keskustelua Euroopan kestävän kehityksen rahastosta ja, ja täällä halusimme, että korkea edustaja Mogherini ja Katainen varapuheenjohtajat olisivat olleet paikallaan, mutta valitettavasti nyt tänään iltapäivällä on järjestetty kiireellinen komission kokous, joten meillä on täällä kolme pääjohtajaa. E, yksi on herra Manse Viisi, DEFCO-pääosasto, herra Danielson, NER-pääosastosta ja ihmisoikeuksista ja monenvälisistä ja globaaleista asioista vastaava Lotte Knudsen. Rova Mogherini ja komission varapuheenjohtaja kertoivat, että tulevat tänne mahdollisuuksien mukaan tulevaisuudessa. Koska tämä on uusi Euroopan komission aloite, se on osa toimenpidepakettia, jossa ulkoinen äh, sijoitussuunnitelma, josta komissaari Juncker puhui syyskuussa, tarkoituksena on tukia porsanreikiä hetkessä toimissa. Ja aikaisemmin täällä valiokunnassa puhuimme EIPstä ja ulkoisesta luotonantomandaatista, että EIP voisi toimia aktiivisemmin ulkoisella puolella. Ja tämä mandaatti ja uusi alenta toimii takurahaston osalta on osa tätä pakettia, EP-pakettia, ja nyt odotamme, miten tämä nyt sitten toimii, miksi se on tärkeää ja miten se vaikuttaa kentällä. Ja annan nyt AFETin varapuheenjohtajalle puheenvuoron. Herra Vistisen. The effort I would... Kiitoksia AFET-valiokunnan puolesta. Haluaisin lämpimästi teidät kaikki myöskin toivottaa tervetulleeksi. Äh, tämä on nyt jaetun toimivallan äh, alaa. Afetissa luonnollisesti meitä kiinnostaa se, että saamme aikaan hyvän taloudellisen ja muun tasapainon, mukaan lukien Euroopan unionin ulkoiset intressit tässä tärkeässä asiassa. Odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä, koska nyt aika on rajattu. Totean, että olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa ja annamme kolmannelle puheenjohtajallemme puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you so much, Chair. Just Arvama, Very brief remark. Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Ensiksi paljon kiitoksia kiitoksia Deven ja Afetin puheenjohtajille kaiken tämän johdosta, mutta mitä tulee substanssiin, niin haluaisin muistuttaa teiltä, että budjettivaliokunta samaan aikaan käsittelee Euroopan investointipankin lainan, ulkoista lainanantomandaattia tällä hetkellä ja myös takurahastoa. Ja haluan teidän tietävän myös, että budjettivaliokunta tulee myös antamaan oman asiantuntemuksensa rahoitustakuiden ja rahoitusinstrumenttien käyttöön. Niin sanottu Juncker-suunnitelma on tässä kyseessä ja tietenkin ilmeistä on myös, että me tarvitsemme erittäin vahvaa yhteistyöhenkeä näiden kolmen valiokunnan välillä, jotta saamme aikaan vauhdikasta jälkeä, vauhdikkaasti tuloksia. Kiitos. Kiitoksia. Tämä, täällä on hyvin paljon jäseniä, ehkä noin viidennes koko parlamentista. Ja nyt sitten annan puheenvuoron Euroopan komissiolle ja toivon, että lopuksi teillä on selkeä näkemys siitä, mitä tämä EPn paketti tarkoittaa kaiken kaikkiaan. Eli me saamme kuvan tästä paketista tämän EKKRn nimissä, eli nyt DEFCO-pääosastosta Mantsevitsi saa puheenvuoron. Missä olette? Aha, siellä. No meillä on kyllä nämä screenit täällä, niin nähdään vaikka sali onkin suuri. Kiitoksia puheenjohtaja, pahoittelut. Korkea edustaja Mogherini, Mimica ja muut ovat tänään tärkeässä komission kokouksessa. Siellä puhutaan tärkeistä Euroopan tulevaisuuteen liittyvistä elementeistä. Ja kuten sanottu, he mielellään kyllä palavat tänne myöhemmässä vaiheessa. Tämä on tärkeä kokoonpano, melko erikoinen, kuten sanoitte, mutta toivottavasti tämä nyt sitten tuottaa hyvän mietinnön aikaa myöten. Mutta tämä on myöskin tervetullut asia, koska on hyvä ikään kuin muuttaa palasten paikkaa innovatiivisella tavalla. Joten tämä on nyt ensimmäinen kokemus ja toivottavasti siitä tulee myönteinen. Olen varma siitä. Näemme tämän sitten hyvin integroidulla tavalla, koska me nyt yritämme tehdä jotakin uutta. Ainakin pyrimme tässä tekemään toimistamme parempia. No ensimmäinen asia, jota haluaisin korostaa, ja aivan alusta lähtien näin on sanottu, kyse on kehityspolitiikan tavoitteista. Me puhumme välineestä, jonka avulla pyritään parantamaan kehityspolitiikkaa ja käyttämään veromaksajien varoja paremmin niin, että tehokkaammin torjutaan köyhyyttä. Haluaisin sanoa tämän heti kättelyssä – sillä tätä inspiroi hyvin vahvasti Agenda 2030 ja täytäntöön panoon liittyen myöskin parlamentin ja komission kannat vaikuttavat paljon ja tämän nyt laitamme tähän kontekstiin. Täytäntöönpano toimet täytyy nähdä kolmen pilarin valossa. Yksi on klassinen, tämä klassinen ja sitten on resurssien liikkeelle lasku ja sitten on, ovat investoinnit ja me käytämme näitä vakavamielisesti, jotta voimme käyttää varoja siten, että tuemme talo, talouden toimien parantamista ja työpaikkojen luomista. Tämä on tavoite ja se, miten nyt EKKR täytyy nähdä. Me voimme nyt toimia tämän puitteissa – ja tässä nyt on ehkä kolme näkemystä, jota yhdistellään. No, lähtökohta tässä on myöskin Euroopan neuvoston päätös 2016 kesäkuulta. Ja komissiolta pyydettiin ehdotusta investointien edistämiseksi Afrikassa ja eteläisissä naapurivaltioissa, varsinkin kun pyrittiin tässä kiinnittämään huomiota maahanmuuton syihin. Ja nyt tämän jälkeen komissio, puheenjohtaja Juncker esitti tämän ulkoisen investointisuunnitelman syyskuussa. Ja kuten sanoin, Agenda 2030 ja kaikkien sitoumustamme täytäntöönpano kehityskysymyksissä ovat tärkeitä ja haluaisin vielä lisätä, koska tämä on myöskin relevanttia. On myöskin COP21 agendan täytäntöönpano, eli nämä ilmastokysymykset, joista sovittiin Pariisissa, se tietysti hyvä naapuristopolitiikka, koska tätä nyt tehdään sellaisella alueella, joka on maantieteellisesti rajattu, eli Afrikka ja naapur, naapurimaat. Eli tämä on nyt se konteksti, jonka avulla nyt sitä tarkastellaan sitä, mitä ehdotetaan integroidulla tavalla. Toiseksi tavoite ja miten tämä toimii. Tavoite on tarjota pitkän aikavälin tavoite investointien parantamiseksi, saadaan kestäviä investointeja, jotta voidaan lyödä työpaikkoja ja saada aikaiseksi kasvua niin, että köyhyyttä voidaan torjua. Ja tämä on myöskin on globaalissa strategiassa mukana, niin kuin olemme usein sanoneet, pyritään yhdistämään uusi globaali strategia, konsensus kehitykselle ja naapurustopolitiikka. Tässä pyritään, ja hienoa, että teitä on useita, koska tässä pyritään yhdistämään pisteitä ja välineitä mahdollisimman integroidulla tavalla. Me kaikki olemme samaa mieltä ja tiedämme, että huolimatta toimenpiteistä, joiden avulla pyritään lisäämään julkista rahoitusta, tämä ei riitä Afrikan tarpeiden takamiseksi, joten tavoitteemme on saada yksityisiä investointeja kestävälle kehitykselle Eli tuetaan sosiaalitalouden infrastruktuuria pk-yrityksissä ja myöskin otetaan nuoriso tässä vahvasti huomioon, koska tämä on tärkeä tavoite, joka meillä on edessämme. Joten, jotta tavoitteeseen päästään, ulkoinen investointisuunnitelma vaikuttaa samanaikaisesti kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen – ja myöskin vaikuttamaan maahanmuuton syihin, koska meidän täytyy linkittää tämä EUn globaali strategia Euroopan neuvoston kesäkuussa tekemään päätöksen, mutta se pyritään tekemään johdonmukaisella tavalla. No, maahanmuutto on osa kehitystä ja kestävän kehityksen tavoitteita, ja meillä tämän välinen avulla on nyt väline, jolla voimme vaikuttaa maahanmuuton syihin ja voimme luoda hyviä työpaikkoja ja talouden mahdollisuuksia monille. Ja jotta voimme tehdä tämän, tässä on kolme pilaria. Ensimmäinen on Euroopan kestävän kehityksen rahasto, joka tarjoaa rahoitusratkaisuja eri toimissa, eli käytetään varoja, jotta voidaan parantaa yksity- tai julkisia investointeja. Ja paljon esimerkkejä tästä on. Ja sitten on myöskin uusi väline, joka tälle oikeusperustalle pohjautuu. Kyseessä on takuurahasto, joka on 1,85 miljardia euroa. Ja sen avulla pyritään kattamaan yksityisten sijoittajien riskit – Eli tässä on tämä julkinen ja, ja yksityisten, yksityisen sektorin riskien kattaminen. Ja sitten on, toinen pilari on tämä tekninen tuki. Pyritään nyt hyvät ajatukset saattamaan hyviksi hankkeiksi toteutettavuustutkimuksia. Tehdään maissa pyritään identifioimaan hyvä hanke ja sitten tehdä, pyritään tekemään jotakin, mikä voidaan rahoittaa. Ja sitten kolmas pilari on se, että pyritään investointi ilmapiiriä parantamaan niin, että käydään tätä poliittista dialogia, jota komissio jo käy kaikkien maiden kanssa, ja saadaan aikaiseksi uudistusohjelma. Eli ei ainoastaan tämä bisneslähestymistapa ole tärkeä, vaan se, miten esimerkiksi miten energiaan integroidut tuotanto ja se, että eriytetään eri sektorit. Eli kaikki nämä asiat, mitkä luovat parempia investointiedellytyksiä. Joten tarkoituksena on täydentää olemassa olevaa välineistöä ja saada näitä markkinoiden hyviä puolia kanavoitua tähän, varsinkin Saharan eteläpuolessa Afrikassa, mutta kollegani puhuu ehkä tarkemmin vielä tästä, mutta Afrikassa, Saharan eteläpuolessa Afrikassa etenkin olemme nähneet, että jos me emme saa yksityisiä investointeja liikkeelle, nämä eivät tapahdu itsestään, eivätkä mitään Eli hyvä saa aikaiseksi. Eli meillä on kumppani, maita, käydään poliittista vuoropuhelua kaiken aikaa maatasolla, ja nämä antavat sitten ajatuksia niin, että investointeja saadaan aikaiseksi. Se tapa, miten me teemme työtä ja järjestelemme tätä, on tämä Blending Platform, tämä formia, ja nyt sitten palaan tähän mielelläni, jos haluatte, mutta se, että meillä on tämä uusi takuu, joka on innovatiivinen osa tätä koko asiaa. No näissä molemmissa meillä on EIPn asiantuntemus, joka tähän järjestelmään tuodaan mukaan. EIP on täysjäsen tässä strategisessa lautakunnassa ja myöskin Euroopan parlamentti voidaan myöskin ottaa tarkkailijan aseman strategiseen lautakuntaan. Eli se voi seurata päätöksentekoprosessia ja millaisia ne hankkeet tässä yhteydessä ovat. No takuu skenaario, tämä on globaali konsepti, jota meidän täytyy työstää. Meidän täytyy eh, löytää nämä investointiikkunat ja täytyy identifioida ne operaatiot, joita nyt voitaisiin tukea tätä kautta. Se voi olla alakohtainen ikkuna, maantieteellinen ikkuna tai näiden yhdistelmä niin, että voidaan orientoida tuki, jota yksityinen sijoittaja voi saada meidän ei pidä identifioida toimijoiden tasoa. Eli siis nyt halutaan enemmän investointeja kehitykseen riippumatta siitä, että on tapahtuuko se julkisen vai yksityisen investointien kautta, vaan tärkeitä on se, että saadaan investointeja, joissa, jotka kohdennetaan köyhyyden torjuntaan, pyritään luomaan pk-yrityksiä ja pyritään saamaan parempaa laadukasta koulutusta Joten tässä on erilaisia hankkeita, joissa pitäisi ottaa huomioon myöskin kehitykseen liittyvät asiat. Me olemme vakuuttuneita, että pitäisi olla myöskin väline, jolla saataisiin aikaiseksi johdonmukaisuutta Euroopan tasolla, joten olemme pyytäneet, että jäsenvaltiot vaikuttavat tähän, jotta ne voisivat vaikuttaa tähän takuu, takuuseen. Joten emme halua ainoastaan olla määrällisesti parempia, vaan myöskin laadullisesti niin, että vähennetään tuota sirpaloitumista Euroopan unionissa. Ja toiseksi me otamme eurooppalaiset toimijat tässä mukaan esimerkiksi foorumin muodossa. Ja tämä on tämän, saman tukirakenteen alaisuudessa saman hallintojärjestelmän kautta, tarkoitan tätä lautakuntaa, joka toimii kehitystavoitteiden edistämiseksi riippumatta siitä, ovatko nämä Afrikassa vai Pohjois, Etelä- tai Pohjois-Afrikassa. Me työstämme tätä, pyrimme vähentämään Euroopan unionin sirpaloitumista ja pyrimme olemaan tässä johtoasemassa tässä operaatiossa. Ja toivomme, että myöskin Euroopan parlamentti voisi olla merkittävässä roolissa tässä hallinta- ja valvontajärjestelmässä eri tavoin raportoimalla, julkaisemalla tuloksia, mutta että te olisitte myöskin tarkkailijan asemassa mukana. Nämä olivat ne tärkeimmät asiat meidän näkökulmastamme. Eli tässä puhun nyt tästä pisteiden yhdistämisestä. Tärkeintä tässä eivät ole niinkään välineet, vaan tavoite. Paljon kiitoksia. Ja sitten toinen puhuja on herra Danielsen. Meillä on vain tunti aikaa. Meidän pitää päättää noin kello 18. En nyt halua mitenkään kiirehtiä, mutta sanon tämän kuitenkin. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun ei varmasti tarvitse puhua kovin pitkästi, koska tässä, täällä on jo hyvin selkeästi kerrottu, mistä tästä on kyse. Ihan pari pointtia. Tämä on integroitu ja koherentti johdonmukainen lähestymistapa, ja jota meidän pitäisi siksi ähm, tervehtiä ilolla. Ja äh, kolme seikkaa siis. Yksi. Tässä on kyse kehityksestä. Se, mitä meillä on tässä pöydällä, äh, tulee luomaan talouskasvua ja siten vakauttamaan naapurirustoamme ja myös Afrikan ystäviämme, Afrikan kumppaneitamme, mikä puolestaan tietysti johtaa muuttoliikkeen syiden, ähm, syitä koskevaan työhön ja, ja, ja niiden ikään kuin ennaltaehkäisemiseen. Suorat tai, tai säännölliset investoinnit terveydenhoitoon, koulutukseen ja hyvinvointiin näissä maissa. Ja kuten Stefan korosti, tämä instrumentti on uusi ja ainutlaatuinen siinä mielessä, että se vapauttaa näissä kumppanuusmaissa olevan investointipotentiaalin ja tämän investointiinstrumentin kautta meillä on todellakin mahdollisuus saada yksityinen sektori mukaan, edistää ja osoittaa sitä, että näissä maissa voidaan tehdä investointeja ja siten tällä voi olla moninaiset vaikutukset ja moninkertainen efekti, joka myönteisessä ympäristössä voi edesauttaa hyvinkin monenlaisia myönteisiä kehityskulkuja, myönteistä kehitystä yli malkaan. Ja kolmanneksi tämä on yksi tapa käyttää niitä kuitenkin kaikesta huolimatta rajallisia määrärahoja ja sitä, että me saamme niillä aikaan paremman tuloksen, paremman vaikutuksen niillä äh, avainalueilla, jotka olemme identifioineet. Ja tästähän takuussa on äh, pitkälti kyse. Ja kun nyt katson ö, äh, näitä asioita, niin tämä on ensimmäinen kerta, kun komissio ehdottaa tämän tyyppistä aloitetta ja on aivan sanomattakin salvaa, että tällaista. Me, tätä meidän täytyy monitoroida hyvin huolellisesti. Meidän on katsottava hyvin tarkkaan, miten tämä etenee, tämä hanke. Ja kuten aloitteessakin sanotaan, meidän täytyy sitten 2020 kaikkien raportoida tästä ja katsoa, mitä ihan konkreettisella tasolla tämä on tuonut tuulessa, millaisia tuloksia. Ja tässä työssä parlamentti on erittäin keskeisessä roolissa silloin voimme keskustella erilaisista raporteista ja monitoroinnin tuloksista, joita tämän instrumentin tiimoilta on syntynyt. Kiitoksia sitten äh, Knudseen ulkosuudenhallinnosta. Um, Paljon kiitoksia. Minulla vain muutama sana, niin Jälleen kerran haluaisin äh, pahoitella korkean edustajan ja varapuheenjohtajan Mogherinin puolesta. Hän on ollut hyvin läheisesti mukana tässä koko valmisteluprosessissa kun tätä välinettä on valmisteltu. Kuten kollegat jo tässä totesivat, Euroopan investointisuunnitelma koskee kaikkia olemassa olevia tavoitteitamme. Se on hyvin kattava, se keskittyy kehitykseen, ähm, köyhyyden poistamiseen, elämänlaadun parantamiseen, työpaikkojen luomiseen ja samaan aikaan äh, se on mukana puitteistossa, joka liittyy SDG-tavoitteiden, eh, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Myös COP21 ja Pariisin ilmastosopimus kuuluvat samaan suurempaan puitteistoon, infrastruktuurin rahoituspuitteistoon ja luonnollisesti Euroopan ulkosuhdehallinnon kannalta globaali strategia ja turvallisuuspolitiikka ovat erittäin tärkeitä. Eh, sen sisällä keskitymme vaurauteen, turvallisuuteen, rauhaan, kestävyyteen. Tätä me pyrimme tavoittamaan, jos globaali strategia tukee 2030 tavoitteiden tukemista tai jos tämä tapahtuu toisinpäin. Joka tapauksessa, molemmissa tapauksissa, meillä on hyvin paljon johdonmukaisuutta. Tämä kaikki liittyy siihen, että maahanmuuton syihin puutumme pyrimme luomaan suuren kokonaisuuden ja luomaan sellaiset olosuhteet, jotka tekevät ihmisille mahdolliseksi luoda parempi elämä itselleen. Väline tässä investointijärjestelmässä on hyvin innovoiva. Emme ole uskoakseni koskaan käyttäneet vastaavaa aikaisemmin. Se menee paljon pidemmälle kuin aikaisemmin nähty mukaan lukien. Sanoisinpa tämä hyvin dynaaminen äm, um, Trust Fund-väline. Uh, Meillä on nyt tässä paljon laajempi lähestymistapa ja monet kumppanuusmaat ovat olleet hyvin kiinnostuneita tästä um, rahastovälineestä, kuten uh, kansainväliset uh, keskustelukumppanit olivat penemästä riippumattomia toimijoita tai maita – ne ovat hyvin kiinnostuneita tästä uudesta välineestä, joka on nyt etulinjassa monien eh, sellaisten välineiden kanssa, joista sovittiin Addis Abebassa. Euroopan unionin uskokseni tässä voisi johtaa vahvemmin. Me tarvitsemme Ähm, ODE. Tällä alalla meidän täytyy olla vahvempia. Meidän pitäisi mennä vielä askel pidemmälle ja nähdä, kuinka voisimme tämän eh, yksityisten investointien potentiaalin valjastaa täysin. Tässä uutta on se, että me pyrimme luomaan tämän moninkertaistavan efektin investointien alalla. Sekin tulee kantamaan pk-yrityksille tukensa. Ja tämä vaikuttaa myöskin niihin. Avoimuus on yksi uusista seikoista tässä välineessä ja luonnollisesti me tulemme käyttämään tätä ulkosuhdehallinnossa tehtävän työn ja kumppanuusmaiden kanssa tehtävän työn yhteydessä hyväksemme. Jos menen yksityiskohtiin, tekninen tuki pilarissa kolme ja se, kuinka tämä yhdistetään poliittiseen dialogiin ja talousarviotukeen, yleisiin suhteisiimme, kansalaisyhteiskuntasuhteisiin. Tämä tulee olemaan kaikki yhtä tärkeää. Ja haluaisin va- vakuuttaa, että meillä tulee olemaan mahdollisimman paljon synergiaa, meillä tulee olemaan valtuuskuntia, jotka ovat tärkeässä roolissa tässä työssä, jotka varmistavat sen, että kaikki nämä toimet tukevat toinen toisiaan. Niin haluaisin vielä äh, G20 mainita. Luonnollisesti siellä kehitetään ajatuksia myöskin. Siellä ei ole uutta rahoitusta tulossa, mutta uusia suunnitelmia Afrikan varalle ja ilmastotoimien varalle. Ne ovat samalla linjalla tässä toteutumamme kanssa. Ja tietenkin olisi mukavaa, jos vuosi sitten kesäkuussa – meitä olisi pyydetty ottamaan nämä mukaan maan investointiohjelmaan. Olisi hienoa, jos saisimme nyt edistystä aikaan ja odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssanne käytännöllisissä asioissa. Kiitoksia. Kiitos. Meillä on täällä melko tiukkat aikataulut täällä parlamentissa. Ehdotan nyt, että kolme yhteisesittelijää otetaan. Tässä ensin jokainen saa kolme minuuttia. Sen jälkeen otamme varjoesittelijöitä yksi per poliittinen ryhmä. Ja sitten vielä toinen kierros, mikäli aikaa jää. Älkää toistako, jos olette samaa mieltä, niin sanokaa näin, niin säästämme aikaa, joten aloitamme herra Frunzulikasta, joka on DV-valiokunnan yhteisesittelijä SD-ryhmästä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat varapuheenjohtajat, hyvät kollegat, arvon vieraat, ensinnäkin haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni neuvottelujen tulokseen kahden muun esittelijän kanssa ja haluaisin kiittää heitä myönteisestä lähestymistavasta ja tehokkaasta työstä, jota on jo tehty. Hyvät naiset ja herrat, todellakin. Meillä on tässä edessämme uusi hanke, hyvin tärkeä uusi hanke. Ja tämä hanke vaikuttaa hyvin paljon Euroopan unionin ulkosuhteisiin, mutta etenkin kestävään kehitykseen joillakin aloilla Afrikassa ja itäisissä kumppanuusmaissa. Ja tällä annetaan mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseksi, mahdollisuuksia uusille investoinneille. Ja tämä tietysti vaikuttaa myöskin rauhan ja turvallisuuden lisääntymiseen sopimus, joka tässä nyt ollaan saavuttamassa, on hyvin tasapainoinen, eikä tässä mennä liikaa täytäntöpanoa yksityiskohtiin, mutta tässä on kuitenkin suojalausekkeita, joita täytyy kunnioittaa, jotta ei jätetä mielivaltaiselle asetuksen tulkinnalle tilaa. Suurimmat huolenaiheemme DEVE-valiokunnan taholta ja kehityksen näkökulmasta, kuten esimerkiksi DOC-kriteerien ja kestävän kehityksen tavoitteiden, ihmis- ja sosiaalioikeuksien, sukupuolten tasa-arvon, ilmastonmuutoskysymysten ja veronkierron näkökulmasta on otettu mukaan. Haluaisin korostaa, että tärkeimmät EKKRn tavoitteet ovat se, että tarjotaan jotakin lisää, jotta voidaan houkutella sijoittajia ja luoda työpaikkoja ja parantaa kehitystä eri maissa ja alueilla. Ja on hienoa, että korostamme tätä asiaa tekstissä useampaan otteeseen. Tämän lisäksi on tärkeää, hyvät naiset ja herrat, pitää mielessä, että jotta voidaan olla menestyksetä, Euroopan kestävän kehityksen rahaston täytyy olla selkeä väline, joka keskittyy maihin, joiden invest, joihin ei investoida tai investoidaan hyvin alhaisella tasolla. Tämä on hyvin tärkeä asia, jota täytyy painottaa ja korostaa, kuten vähiten kehittyneet maat tai herkät maat joiden kohdalla linkki epäsäännölliseen maahanmuuttoon on tämän suunnitelman toinen seuraus. Meidän täytyy ensin ajatella kehitystä. Euroopan unioni on aikaisemmin tarkastellut kestävää kehitystä maapallon eri alueilla. Ja nyt tietysti, jos nyt sitten kiinnitetään huomiota epäsuoisen maahanmuuton syihin, niin se on hyvä, mutta tämä täytyy vaikuttaa näiden maiden ja alueiden kehittymiseen, ja tämä on kaikkein tärkein tavoite, joka tällä rahastolla on. Hyvät naiset ja herrat, tämä täytyy saavuttaa ne maat, joilla on vähemmän mahdollisuuksia parantaa kehitystään, jotka eivät saa luottoa, Tämä on tarkoitus kohdentaa mikroyrityksiin ja PK-yrityksiin, jotka EKKRn kautta voivat kehittää todellista potentiaaliaan, saavat lisää vakautta, turvaa ja talouskasvua näille alueille. Uskon, että tässä täytyy paikallisomistajuutta korostaa, koska suuret yritykset hyödyntävät kaikki paikalliset resurssit tai näiden maiden mahdollisuukset ilman, että ne jättäisivät mitään tuloja tai asiantuntemusta näille maille. Meidän täytyy välttää tämä. Niin, kaksi minuuttia on ylittynyt, niin haluan olla kaikille oikeudenmukainen. Kiitos paljon näistä. Seuraavaksi edustaja Kukan, EPP ja AFET-valiokunta. Also thanks to the... Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myös niille naisille ja herroille neuvostosta, ulkosuhdehallinnosta ja komissiosta, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Komission aloite on tervetullut, se pyrkii puuttumaan nykyisiin globaaleihin haasteisiin. Ulkoisen investointisuunnitelman ähm, myötä Euroopan unionilla pitäisi olla globaali strategiansa tukeva väline, jotta voisimme toimia koordinoidummin ja konsolidoida ulkoiset tukitoimemme. Tässä kontekstissa aloite luoda eurooppalainen kestävän kehityksen rahasto on tervetullut. Tämän pitäisi olla uusi rahoitusväline, joka auttaa meitä käsittelemään Euroopan unionin ulkoisia haasteita, erityisesti kun kyseessä ovat maahanmuuttoa aiheuttavat ruohonjuurusyyt, kasvu ja kehitys Afrikassa ja muissa naapurustoalueissamme. Meillä on hyvin paljon ulkoista painetta tällä hetkellä ja suuria globaaleja trendejä. On aivan selvää, että meidän täytyy puuttua niihin. Tämän EKK, kestävän kehityksen rahaston, olisi mahdollisuus olla väline tähän kumppanimaidemme kanssa ja näin voisimme tukea kumppanimaitamme ja vähentää maahanmuuttopainetta niissä. Meidän pitäisi pyrkiä toimimaan tehokkaasti, saattaa liikkeelle Euroopan unionin rahoitus ja katalysoida yksityiset rahoituslähteet, erityisesti niissä tapauksissa, joissa investointi-ilmapiiri tai poliittinen ilmapiiri ei investointeja tue. Meidän pitäisi myöskin korostaa yksityissektorin toimia EKKR. Meidän täytyy houkutella yksityisiä investoijia ja ähm, kansainvälisiä toimijoita, että voisimme luoda kasvua, työllisyyttä ja rahoittaa erityisesti PK-yrityksiä. EKKRn tavoite on se, että säilytämme tasapainon Euroopan unionin kehityksen ja ulkosuhteiden välillä ja maahanmuuton aiheuttamien haasteiden välillä. Meidän täytyy varmistaa se, että EKKR on johdonmukainen muiden Euroopan unionin aloitteiden ja välineiden kanssa, erityisesti Euroopan äh, investointipankin ulkoisen toiminnan ja ulkoisen lainanantovaltuuden kanssa. Meidän pitää varmistaa myöskin se, että EQQR-toimet pyrkivät mahdollisimman hyvin luomaan lisäarvoa ja saamaan mahdollisimman paljon markkinoilta yksityistä pääomaa liikkeelle. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, meidän pitäisi myöskin taata se, että Euroopan parlamentilla on oikea rooli tämän välineen käytössä. Kuten edustaja Liika sanoi, odotan mielenkiinnolla työtä tämän erittäin mielenkiintoisen haasteen parissa, jotta saisimme rakentavaa, hyvää työtä muiden varjoesittelijöiden kanssa aikaan? niin, että saisimme jotakin sellaista, mikä vahventaa Euroopan unionia ja sen ulkosuhteita. Kiitoksia. Kiitos. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, edustaja Garja Sabal Rubial, budjettivaliokunnan edustaja. Kiitoksia puheenjohtaja ja arvoisat puheenjohtajat. Aikaisemmin sanoitte, että nyt olemme tekemässä historiaa. No ainakin siis siinä suhteessa kyllä, että kolme valiokuntaa täällä kokoontuu yhdessä ja kolme esittelijää työskentelee oikein rakentavassa yhteistyössä kohti konkreettista ehdotusta. Ja tietysti, jotta voisimme tehdä historiaa, niin sitten tämä investointirahasto ulkoiseen rahoituksen ulkoisiin toimiin, ulkoisiin investointeihin täytyy saada käyttöön. En puhu pitkään, jotta muutkin kollegat voivat vielä sanoa jotain, niin noin yleisesti ottaen näemme Euroopan komission ehdotuksen hyvin myönteisenä ennen kaikkea sen takia, että meidän mielestämme on hyvin tärkeää ottaa yksityinen sektori mukaan sosioekonomiseen kehitykseen kaikissa ympäröivissä maissa. Ja mielestämme on hyvä aloite, että osaa Euroopan budjetista käytetään takuuna ja tukena tuolla yksityiselle sektorille, jotta se voi olla mukana Euroopan unionin tavoitteiden täyttämisessä mielestämme on myös askel eteenpäin se, että yritetään saada saman rakenteen alle paitsi tällaiset blending foorumit myös käyttää tätä uutta Euroopan unionin takuurakennetta sen hyväksi, että voimme täydentää sellaisia rahastoja ja instrumentteja ja määrärahoja, jotka jo ovat käytössä näissä maissa. Esimerkiksi tämä resilienssiohjelma, siinä on paljon, meillä on paljon yhteistä ja on tärkeää, että meillä on tällainen strateginen johtokunta tai lautakunta, joka voi täydentää toistensa politiikkaa poliitikkoja. Me olemme jo alkaneet työskennellä ehdotuksen parissa, jonka yritämme saada huomenna tai viimeistään ylihuomenna muotoiltua loppuun. Ja yritämme nimenomaan vähän yksityiskohtaisemmin ja konkreettisemmin puhua joistakin komission ehdotuksista, jotka ovat hiukan yleisluonteisia. Aikaisemmin varapuheenjohtaja sanoi, että me tulemme antamaan myös oman kokemuksemme tähän työhön. Meillä on täällä herra Fernandesin koko asiantuntemus ja nyt tämä budjettiasiantuntemuksemme on avuksi siinä, kun yritämme saada asiat vähän konkreettisemmalle tasolle nimenomaan rahaston rakenteen ja sen hallinnoinnin suhteen, miten tämä tapahtuu eri tasoilla strategisessa johtokunnassa ja operationaalisessa johdossa ja miten sitten parlamentaarinen valvonta toteutuu. Hyvin tärkeää on myös tämä addis, lisättävyys. Ja se on ehdottomasti lisäarvo suhteessa siihen, mitä EU jo tähän mennessä on tehty. Minulla oli muutama kysymys komissiolle, mutta luulenpa, ettei meidän keskusteluaikamme riitä siihen, joten tämä varmasti riittää tällä kertaa. Kiitoksia. Ajatus oli aivan täydellinen. Tämä on ensimmäinen keskustelu, eli kun meillä on noita tarkistuksia, sitten voidaan esittää kysymyksiä enemmän. Nyt sitten täällä ovat varjoesittelijät, annamme heille kaksi minuuttia per pää. Ja sitten jos on aikaa, otetaan vielä toinen kierros. Varjoesittelijät ovat Deva, Jäätteenmäki Aldesta, Riida Guesta, Hautala Vihreistä, ja Korau EFFDstä. Ja sitten toinen kierros, jos on aikaa. Jos kaikki pitävät kiinni aikarajasta, Nirs, sinä olet ensimmäinen puhuja ECRn nimissä. Madam Chairman, Kiitoksia. Te kuvasitte tämä, tätä historiallisena kokouksena, kun meillä on kolme valiokuntaa, jotka kokoustuvat yhdessä. Mielestäni tämä kokous on historiallinen, sillä me todellakin olemme tekemässä jotakin historiallista. Me luemme nyt historiaa, me tulemme muuttamaan maailmaa, jos pystymme tämän työn oikein sattuman päätökseen. Viimeisen 18 vuoden ajan, kun olen tässä valiokunnassa ollut mukana, 18 vuotta tosiaankin, näistä 12 vuotta olen väitellyt yhä uudelleen sen puolesta, että meidän pitäisi tällainen väline luoda. Ja nyt olen hyvin kiitollinen siitä, että täällä salissa on historiallinen tilanne. Meillä on De eh, Fado ja Roberto Ruffo Rosi, jotka ovat johtaneet tätä työtä komissiossa. Meidän täytyy heitä kiittää aloitteistaan ja rohkeudestaan. 18 vuoden aikana täällä valiokunnassa olemme noin 400 miljardia euroa kansainväliseen kehitysapuun antaneet äh, lainan muodossa ja ähm, noin 600 miljardia kuudessa vuodessa pyrkiessämme poistamaan köyhyyttä kehittyvistä maista. Kollega Martinson sanoi, että älkää antako ihmiselle kalaa. Kertokaa hänelle, kuinka valmistaa kalaverkko ja pyydystää kalaa. Lopultakin me tulemme tämän nyt tekemään. Jos me olisimme tämän tehneet jo 30 vuotta sitten, jos me olisimme investoineet, olisimme noin seitsemän triljoonaa investoineet Afrikkaan, ja niin siellä olisi valtavat markkinat nykyiset. Jos meillä olisi ollut ikään kuin Marshall-ohjelma, kuten Amerikalla aikoinaan, Afrikassa oltaisiin voitu luoda markkinat eh, materiaalille itselleen ja muille, mutta joka tapauksessa nyt me sen teemme. Olen erittäin tyytyväinen ja onnellinen, että me olemme mukana tästä, tässä erittäin hienossa aloitteessa. Eli nyt emme saa vesittää tätä viestiä, meidän täytyy sanoa, mitä olen tekemässä. Kiitoksia tästä tuesta. Seuraavaksi edustaja Jäätemäki Aldesta. Esitän lyhyesti muutaman huolenaiheen. Millä tavalla taataan, että nyt perustettava EFSED tuo lisäarvoa ja miten taataan, että toiminnot eivät ole päällekkäisiä jo olemassa olevien ohjelmien kanssa. Toiseksi kiinnostaa, miten pidämme huolen siitä, ettei perustettava EFCD häiritse normaalien rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Kolmanneksi, miten takaamme sen, että EFCD CDn puitteissa investointeja kohdistuu vähiten kehittyneisiin maihin. Tiedämme, että tähän mennessä vain 8 prosenttia kansainvälistä investoinneista on mennyt näihin köyhiin maihin. Sitten ihmettelen, että ilmastonmuutokseen kohdistettua rahaa on tässä vähän tai halutaan kohdistaa vähän vähemmän kuin aikaisemmin tai muissa ohjelmissa. Sitten viides kohta. Suhtaudun varauksella siihen, että leikataan naapuruussuhdepolitiikan budjetista, varsinkin kun se on ollut painopistealue. Miksi ei leikata sitten vaikka laajentumispolitiikan budjetista, koska se ei ole tällä hetkellä nyt se tärkein aihe. Sitten haluaisin lopuksi vielä nostaa esille asioita, jotka on täällä tullutkin esille. Avoimuus, vastuullisuus ja myös sen, että siinä vaiheessa, kun tuloksia on ja tiedämme, mitä on tapahtunut, niin kansalaisille kerrotaan rahojen hyvät saavutukset. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Guen edustaja. Madam. Edustaja Nirida. Sorry, oh, sorry. Yeah, can we, it's madam. It's Niriada from Gue, yeah. Sorry. Niriada Guesta siis. Okay, thank you. Listen, I'm actually going to hand... Kiitoksia. Itse asiassa luovutan puheaikani kollegallemme Gue Angelasta, joka on tätä asiaa seurannut. Sillä minun täytyy poistua. Minä tulen kuitenkin eh, seuraavia keskusteluja seuraamaan. Minulla on paljon lisättävää, mutta odotan myöhempänä kohtaan nyt kollegaamme puhuu puolestani. Please, you're, you're, you're speaking to the shadow rapporteur. Yeah, okay. yeah. Thank you, Mrs. Pre- Kiitoksia, puheenjohtaja. Meidän näkökulmastamme käsin tässä vedotaan kestävään kehitykseen, mutta tietyllä tavalla tästä huomaa sen, että yritetään luoda edellytyksiä sille, että naapurimaat voivat estää ihmisten pakko liikkuvuuden, liikkumisen, jonka selkeitä syitä ovat sodat, ilmastonmuutoksen seuraukset ja köyhyys. Ja minä haluaisin nyt esittää Eh, sellaisen varauksen, että meidän ei pitäisi käyttää tätä yhteistyön julkisivua ulkoistaaksemme lisää rajoja ja luodaksemme uusia satelliitteja tai periferioita Euroopan unionille. Tätä varten meidän täytyy luoda takuita, eh, jotta eh, kaikkein eniten näiden syiden koettelemat maat, pakko, pakkoliikkumisen koettelemat maat saisivat suurimman hyödyn. Täytyy mm, fokusoida sellaisiin maihin, jotka maantieteellisesti ovat sellaisissa paikoissa, jotka voivat estää ihmisten vapaan liikkuvuuden ja sitten myös sellaiset maat, jotka äh, noudattavat sitoumuksia, niitä täytyy suosia. Ja sitten äh, myös äh, sellaiset maat, jotka hyötyvät yksityisestä sijoittamisesta, joka tällöin vähentää, vähentää yritysten riskiä. Eli tässä on näitä varauksellisuuden aiheita, jos kauppa menee hyvin, niin sitten yksityinen käärii voiton, mutta jos, kaup- jos liiketoiminta sujuu huonosti, niin sitten kustannukset kantaa veronmaksaja. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että kehitys on tasavertaista ja kaikki hyötyvät siitä yhtä lailla, eikä paikallisia oligopolioita harvainvalta keskuksia suosittaisi, on huolehdittava siitä, että politiikka on edistyksellistä ja hyödyt jakautuvat tasaisesti. No, no, Niin, anteeksi Heidi Hautala seuraavaksi varjoesittelijä ja sitten edustaja Kora. Um. Kiitos. Minun mielestäni meidän ei pitäisi nyt kiirehtiä, <clears throat> kiirehtiä viedä läpi tätä tärkeää ehdotusta, sillä jos me aiomme täyttää sitoumuksemme Adissin kehitys investointisitoumusten osalta, että saadaan yksityinen sektori mukaan, niin meidän täytyy pohtia näitä hyvin perustavanlaatuisia kysymyksiä. Yksi on se, mitä kollega Jäätemäki juuri kysyi. Mikä tulee olemaan lisäarvo ja todistustaakka on tässä komission ja ulko hallinnon kanssa, että mitään päällekkäisyyksiä ei tule ja että otetaan huomioon kehityksen todelliset huolenaiheet. Ja oli hienoa huomata, että edessä keskustelussa instituutioiden kanssa on painotettu enemmän Agenda 2030 täytäntöönpanoa, köyhyyden torjuntaa, jopa ilmasto on ollut mukana ja me voisimme vahvistaa sääntelyä tekemällä tämän sen sijaan, että puhuisimme siitä, että puutumme maahanmuuton syihin. Kysymykseni komissiolle on se, että onko rajoitetaanko tämä väline ainoastaan alkuperää, maahanmuuton alkuperää tai transitmaille, ja jos näin, niin se on harhaanjohtavaa. Ja jos nyt sitten pyrimme kiirehtimään tässä päätöksessä, ja sitten nämä takuuvälineet, takuun sisällön pitäisi olla se, että niin paljon kuin nyt pyrimme rahoittamaan vähiten kehittyneitä maita ja meillä pitää olla suojalausekkeet eh, ihmisoikeus, sosiaali- ja ympäristövelvoitteille, niin kysymys kuuluu, miten voimme asettaa näitä kriteerejä, joiden avulla voimme identifioida sellaiset hankkeet, jotka tuovat jotakin tuloksia kehitykseen, koska muuten me tässä haaskaamme rahaa, koska rahaa otettaisiin muista välineistä – Vastuuvelvollisuus on tärkeää ja se liittyy resurssikysymykseen. Komissiolla täytyy olla riittävästi resursseja, jotta se voi suorittaa valvontaa ja strategisen lautakunnan täytyy keskittyä todellakin strategisiin kysymyksiin. Thank you. And last but not least the shadows. Ja sitten Ignacio Corrao viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt tässä tämän välinen käytön yhteydessä minä kiinnittäisin erityistä huomiota siihen, mikä sen käyttötarkoitus on, sillä me elämme nyt erityisiä historiallisia politiikkoja, erityisesti Euroopassa, jos tarkastelemme maahanmuuttoa, meillä on aina sellainen vaara, että varat, jotka on tarkoitettu kehitykseen ja yhteistyöhön, joutuvatkin käytetyiksi siihen, että vahvistetaan turvallisuutta rajoilla tai käytetään kysymyksiin, jotka liittyvät äm, yleisesti ottaen maahanmuuttoon, eli tietyllä tavalla naamioidaan tämä johonkin muuksi näiden välinen kohdalla meidän olla varovaisia, nämä voivat olla myönteisiä, mutta myöskin hyvin kielteisiä ja sellaisia. Eli jos tarkoituksena on luoda kasvua, kehitystä, meidän pitää pyrkiä käyttämään samoja sääntöjä, samoja parametreja, joita käytetään muussakin tuotannossa. Tässä me pyrimme viemään korkean tason, emmekä leikkimään sillä ja tässä yhteydessä haluaisin hyötyä nyt läsnä olevista ihmisistä viime viikolla meillä tapaaminen, oli tapaaminen Fredrik Mogherinin ja Bill Gatesin välillä Gatesin säätiön yhteydessä ja tässä oli myönteisiä tuloksia. Haluaisin todeta, että yksityis kohdat nyt näistä suunnitelmista, joita Trumpin hallinnolla on ja Yhdysvallan hallinnolla on, ovat äh, sellaisia, että yhteistyö Yhdysvaltain kanssa ja eurooppalainen yhteistyö ähm, päätyvät kysymykseen. Meidän täytyy nyt tarkastella, mitkä ovat ne projektit, joita ei ehkäpä enää rahoiteta Yhdysvalloista, ja me voimme sitten tutkia sitä, voimmeko tehdä sen omin välineemme. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Meillä on vielä muutama puheenvuoro pyyntö. Me voimme tehdä tämmöisen toisen puheenvuorokierroksen, mutta puolitoista minuuttia on ehdoton maksimi. Ensin epp edustaja. Herra Venta, olkaa hyvä. Kiitoksia, Linda. Tulen puhumaan erittäin lyhyesti. Euroopan parlamentin rooli on nyt tässä tärkeä. Minulla on hyvin suora kysymys. Mikä on Euroopan parlamentin rooli tässä eh, tämän rahaston strategisessa johtokunnassa? Entä mitä tämä tarkkailustatus, tarkkailijan status tarkoittaa? Tullaanko sitä käyttämään näissä operationaalisissa kysymyksissä? Sitten Norbert Nilsson, ole hyvä. It was exactly the same question. <laughs> oli aivan nimenomaan sama kysymys. Um, Amjad Bashir, Amjad. Sitten Amjad Bashir, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät vierat, kiitoksia. Tämä ehdotus eurooppalaiselle rahastolle kestävän kehityksen hyväkselle sisältää paljon potentiaalia. Se voi katalysoida paljon julkista ja yksityistä investointia Afrikassa ja Lähi-idässä kuitenkin niin jalo kuin ja hyvää tarkoittava kuin tämä aloite onkin, se ei yksin pysty tekemään merkittävää vaikutusta miljoonien tavallisten kansalaisten elämään, jotka etsivät tietä ulos köyhyydestä. Minun vaatimaton pyyntöni olisi se, etteivät poliitikot koskaan unohtaisi faktoja. Näiden maiden yhteinen piirre, joita EFST tässä pyrkii, on niiden ankara tarve vapau, vapauksiin. Ne tarvitsevat ennen kaikkea taloudellisia vapauksia, tekijänoikeuksia. Ainakin Egyptissä ellen erehdy 90 prosenttia omistajista ei ole laillisia omistajia. Ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on toinen tärkeä periaate tästä. Ne täytyy, niiden täytyy toteutua yksilön tasolla, sillä pienin, pieni pieni vähemmistö monissa maissa on ikään kuin yksilöityä. On ihmisiä, joilla on yksilöllinen status, yksilölliset oikeudet. Sitten puolueet ja paikalliset ja alueelliset viranomaiset eivät aina toteuta asioita parhaalla tahdollisella tavalla. Tarvitsemme oikeusvaltioperiaatetta ja riippumattoman oikeuslaitoksen moitteetonta toimintaa. Jos olemme miten me Euroopan parlamentin jäsenet voimme auttaa teitä neuvotellessamme näiden maiden kanssa. Kiitoksia. Sitten me Feralka. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän myös puhua hyvin lyhyesti ja eh, eh, esittää esittelijöille pari kysymystä. Olemme tänään kuulleet tilintarkastustuomioistuimen tiedonannosta, että komission ei ole kiinnittänyt tarpeeksi huomiota mm, budjettitukien kohdassa tulojen e, tasaisen jakautumiseen e, verohallinto ja vero jakauma on tässä tärkeä. Miten komissio aikoo korjata nämä virheet ja entä sitten takuiden kannalta? Ensinnäkin yksityinen raha saa hyödykseen tällaista takuuta, josta sitten yksityiset investoijat hyötyvät, mutta mikä on sitten tämä turvataso näiden, jonka nämä näiden maiden kansalaiset saavat. Ja me saamme siitä, ettei yksikään näistä hankkeista tule loukkaamaan ihmisoikeuksia. Kiitoksia. Sargentini, olkaa hyvä. Sargentini. Judith Sargentini, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Se, mihin me tässä nyt pyrimme, on lainojen ja lainatakuiden järjestelmä. Toivottavasti herkille maille. Ja kyse on hyvin suurista infrastruktuurihankkeista. Haluaisin ymmärtää, miten me, me voimme tehdä tästä kestävää ja miten kolmansien maiden, kehittyvien maiden yritykset hyötyisivät tästä. Me maksamme lainat ja lainatakuut kehitysavun kautta ja kumppanit sanoivat, että kehitys ei ole ensiksi heidän ajatuksessaan, mutta he, heillä on kuitenkin se motivaatio, että pyritään estämään siirtolaisten tuleminen EU-ssa. Meillä täytyy olla selkeät ohjeet tähän, että voimme varmistaa, että todellakin kehitystavoitteet saavutetaan. Ja on hämmästyttävää, että kehitys on väline, joka meillä on köyhyyden torjumiseksi. Se ei ole uusi, sitä, se ei ole maahanmuuttotarkoituksissa ja nyt on paha ajatella, että ajattelemme, että se auttaa. Meidän maassamme on tällainen järjestelmä. Meillä on pankki, joka tarjoaa tämän kaltaisille toimille lainoja. No, kun ajatellaan niitä skandaaleja, joita Afrikassa, latinalaisessa Afrikassa tapahtuu, kun ajatellaan näitä lainoja, joita Alankomaista tulee, ja nämä projektit eivät liity mitenkään kehitykseen, niin olen todella huolissani. Ymmärrän nämä hyvät tarkoitusperät, mutta nyt täytyy varmistaa, että tämä on todellakin kestävällä tasolla ja en usko, että EIP tähän kykenee. No, tässä voi kysyä, mitä nyt on opittu, koska meillä on tällaisia aloitteita jäsenvaltiossa. Nyt sitten edustaja Ponga. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin yksinkertaisesti tehdä muutaman huomion. Aivan aluksi haluaisin onnitella komissiota eh, tästä aloitteesta, sillä EKKR vastaa todellista tarvetta. Eh, tämä vaikuttaa julkisen kehitysavun tavoitteiden eh, saavuttamiseen ja myöskin vaikuttaa siihen, että laitonta maahanmuuttoa voidaan suitsia. Tarkoitus on tarjota rahoitusmahdollisuuksia, sillä tarpeet ovat valtavat ja resurssit rajalliset. Tämä uusi rahasto avaa siis uusia mahdollisuuksia. Meidän kuitenkin täytyy varmistaa se, että nämä uudet välineet täydentävät olemassa olevia välineitä ja että niitä hallinnoidaan avoimella tavalla. Euroopan parlamentin rooli mielestäni tässä on sellainen, että sitä voitaisiin vahvistaa ja äh, meidän pitää täsmentää myöskin hallintoa, kuten eip tapauksessakin on tehty. Meidän täytyy tarkastella kaikkein tärkeimpiä toimijoita kestävän kehityksen takaamiseksi. Tässä lopulta haluaisin vielä korostaa eurooppalaisten toimijoiden tärkeyttä. Meidän täytyy rohkaista eurooppalaisia toimijoita erityisesti kumppanuusmaidemme rahoituslaitoksia, jotta nämä rahoittaisivat vipu vaikutuksen vastaisesti olisivat mukana yhteisrahoituksessa. Kiitoksia. Judy Sargent oli nimenen puhuja, mutta haluaisin nyt ottaa muutaman asian itse esille. Eli tässä on kyse kolmesta miljardista kaksi tulee DCIstä, EFDstä ja me haluamme nyt todellakin varmistaa, että rahoitus tulee näihin kehityskohteisiin ja täytyy katsoa myöskin millaista valvontaa on ja haluaisin hiukan selvyyttä, koska me puhuimme investointipankista. Ymmärsin, että EIP rahoittaa yksityistä sektoria, missä nyt tämä tuotto on normaalia, mutta tämä nyt sitten on sellaisille maille, joihin on vaikeampi investoida. Eli jos tämä on osa pakettia, meidän pitäisi katsoa, että mikä osa paketista tekee mitäkin. Ja sitten me voimme arvioida sitä koko pakettia, joten hiukan selvyyttä näistä eri rahastoista, koska tässä on nyt uusi takuu EKKRlle ja sitten siirrämme myöskin, eli tässä nyt sitten komissio hallinnoi kahta tämmöistä takuurahastoa, mikäli tämä nyt hyväksytään. Ahaa, edustaja Görens halusi puheenvuoron. Yksi kysymys vielä ja sitten te saatte puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos tämä rahasto menestyy, voimme olettaa, että investoinnit moninkertaistuvat ja PIB kasvaa, mutta se ei välttämättä tarkoita, että yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus lisääntyy. Tässä voi kehittyä joko rikkaiden tai köyhien kehitys. Eli joko tässä voidaan tasa-arvoa kasvattaa tai vähentää. Jos nyt ajatellaan latinalaista Amerikkaa viimeisen kahden vuosikymmenen aikana, niin siellä on tullut yhä enemmän köyhiä ja yhä enemmän rikkaita, ja, ja silloin kuilu on kasvanut. Mm, ja jos ajatellaan sitten YK on kestävän kehityksen konferenssia, nimenomaan ne politiikat, joita tässä on sitten mukana, ovat ne, jotka tekevät sen eron, että kumpaan suuntaan tämä lähtee. Ne ovat ratkaisevia. Minun mielestäni tämä aspekti täytyisi integroida koko tähän toimintaan. Ei pelkästään pidä ajatella investointeja, vaan täytyy myös ottaa mukaan politiikkoja, joita toteutetaan. Ja jos meillä on tällainen poliittinen viitekehys, ja, eh, jossa, jonka mukaan tutkitaan, että onko tällainen kehitystä edistävä instrumentti myös sellainen, joka eh, kaventaa eriarvoisuutta, niin silloin löytyy sellainen malli, joka tuo lisää tasa-arvoa. Ja mielestäni tämä on aivan perustavanlaatuista ja tämä on juuri se lisäarvo, jonka DV pääosasto voi tuoda tähän mukaan. Kiitos. Kiitos. Täällä on paljon kysymyksiä, joita kollegat ovat esittäneet. En tiedä kuka komissiosta, ulkosuudenhallinnosta haluaa vastata. Herra Mansevisi aloitan ja sitten annan kollegoiden puhua. Kiitoksia oikein paljon tästä keskustelusta. Me tulemme raportoimaan takaisin ja keskustelu osoittaa, että me teemme työtä muuttuvassa ympäristössä. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat erilaiset. Ne haastavat meidät, koska ne osoittavat, globaalin lähestymistavan ja myöskin globaalia vastuuta. Jos tämä on totta, niin kuin on sanottu, ja jos on totta, että myöskin äh, meillä pitäisi olla välineet, jotta voimme näihin haasteisiin vastata, ja puhun nyt näistä kolmesta äh, pilarista, niin on enemmän kuin loogista, että tässä keskustelussa ja toissa keskusteluissa puhumme linkeistä esimerkiksi maahanmuuton ja kehityksen ja kehityksen ja turvallisuuden välillä. Ja sitten puhumme linkistä kehityksen ja investointien välillä. Näen tämän integroidulla tavalla, sillä jos lähestymistapa on oikea, niin me kyseenalaistamme itsemme siinä mielessä, että miten me voimme hoitaa tämän tehokkaasti. Se, mitä me e, ehdotamme, niin se, totta kai siihen liittyy riskejä, mutta se pohjautuu kokemuksiin ja palaan tähän, jotta haaste voidaan ottaa vakavasti ja jotta meillä on tavoite, toistan tämän, tehdä kehitystyötä kehitysrahan avulla. Sillä kehitysraha on myöskin se, mitä ystäväni muilta pääosasta käyttävät, joten tämä, tätä tarkastellaan integroidulla tavalla, jotta voidaan saada liikkeelle resursseja, jotta voimme paremmin valmistua näihin haasteisiin. Ja se pohjautuu kokemuksiin, fasiliteettien sekoitukseen ja ne on tarkasteltu, e, ei täysin arvioitu vielä, mutta tämä tilitarkastus osoitti ja olen täysin samaa mieltä kaikkien kollegojen kanssa, että tämä voisi olla hyvä väline, mutta se täytyy saada mukaan poliittiseen dialogiin ja tietoisuuteen, mitä tarvitaan, jotta voidaan torjua köyhyyttä. Ja tämä on se, mitä tilintarkastustuomioistuin tilintarkastus totesi, että tämä toimii hyvin, mutta meidän täytyy tehdä enemmän, jotta tämä tulee poliittiseen vuoropuhelun mukaan. Ja se, mitä totesitte ja mitä herra Görens sanoi, tämä sitä, että tämä politiikan seuraaminen, niin se on tärkeää ja olen samaa mieltä. Haluaisin muistuttaa näistä sekoitustoimista 2017. Se on osoittanut tämän täydentävyyden 2,5 miljardia ja tässä on hankkeita 50 miljardin edessä, joten täydentävyys on mukana. Ja me analysoimme myöskin sitä, mitä me olemme tehneet tähän mennessä. Me rakennamme infrastruktuureja alueille, missä tieteet tiet eivät ole mahdollisia. Me rakennamme voimalaitoksen, aurinkovoimalaitoksen, uusiutuvan energian laitoksen, putkista ja niin poispäin. Meillä on tiettyä kokemusta hallinnoinnista siinä kohtaa, että mikä on kehityksen tavoite ja tämä täydentävyys. Ja tässä tietysti pyritään ottamaan mukaan sekä julkinen että yksityinen rahoitus, mutta se on loogista. Eli meillä on kokemusta, mille voimme rakentaa, jotta voimme tehdä tämän Euroopan parlamentin valvonnan alaisuudessa. Euroopan parlamentti on tässä strategisessa lautakunnassa tarkkailija ja se on myöskin mukana näissä yhteyksissä mukana, jotta se tarkastelee tarkemmin, mitä me teemme. No takuu, joka nyt on uusi, perustuu myöskin kokemukseen ja myöskin kokemuksen rajoitukseen. On totta, että EIP ja kaikissa keskusteluissa on näin sanottu, niin siellä EIP pitää huolta niistä hankkeista, jotka ovat pankille helpompia, mutta tämä on juuri se tapa, jota käsittelemme, kun nyt tällainen takuurahasto perustetaan ja myöskin muut fasiliteetit niin, että voimme pohjata tälle kokemukselle ja että meillä on sitten näitä operaatioita. Mutta tietysti myöskin EIPn kokemus on meille tärkeää tässä takussa ja sopimuksessa, jonka me olemme saavuttaneet, tämä yksikkö, joka antaa ohjeita sihteeristöille liittyen näihin välineille, joita EIP saa, niin niitä on tarkoitus jakaa eri tarkoituksiin. Tästä näkökulmasta me emme pohdi jatkuvasti sitä, että jos yksi, yksi, jos, jos jotakin voittoa tulee, se on yksityistä ja jos tappioita, niin se on julkista. Ei, vaan päinvastoin. Ei tämä riskitöntä ole, mutta todellakin tässä tarvitaan vahvaa kokemusta ja sitoutumista. Ja me toimimme myöskin siinä mielessä, että pyrimme valtuuskunnille antamaan välineitä. Me emme voi odottaa, Kaikissa kokouksissa ja myöskin puoliväliarvioinnissa näistä asioista, joita teemme, me pohdimme, että miten voisimme luoda paremman ilmaston investoinneille, miten voisimme identifioida hankkeet, jotka ovat tärkeitä kehityksen osalta. Kriteerit ovat mitkä? No työpaikkojen luominen, sosiaaliset vaikutukset, että saadaan lisää pk-yrityksiä, saadaan nuoria töihin. Nämä ovat ne kriteerit, joita me toimeenpanemme jo nyt ja me haluamme rakentaa tällaisen ainutkertaisen välineen, ja on myöskin toinen etu. Meidän kokemuksemme investointien osalta on melko sirpaloitunutta. Meillä on seitsemän tällaista sekoitusfoorumia, blending platformia. Meillä on eri välineitä, joiden jotka kumppanien kautta luovat myöskin tällaisen alijärjestelmän takuissa. Tässä on etu myöskin teille puheenjohtaja parlamentille, että tästä tehdään yksi väline, joka on myöskin helpompi teidän valvoa. Tämä on hyvä asia, koska me haluamme samat tavoitteet saavuttaa mutta kun puhuin näistä kolmesta pilarista, sanoin, että ensimmäinen liittyy investointeihin takuisiin, toinen liittyy tekniseen apuun ja kolmas on juuri se, mistä herra Görs puhui, se, että mahdollistetaan tämä. Me voimme työstää sitä, meillä on eri kokemukset ja skenaariot. No tämä on yhteisyritys, mitä nyt tässä ehdotamme ja tämä on vähemmän sirpaloitunut, selkeämpi ja tätä voi valvoa helpommin. Ja pyritään myöskin generoimaan massaa, joten äh, laatu ja määrä on, ovat mukana ja meidän pitäisi nyt löytää tapa saada äh, yksityisiä investoijia myöskin sellaisissa maissa, johon sijoittavat eivät yleensä lähde, mutta meillä on ajatuksia ja kokemusta, miten tämä voidaan tehdä. Tämä ei ole helppoa, mutta tämä ei ole mitään helppoa työtä, joten nyt yritetään parantaa, joten jatketaan yhteistyötä ja olen käytettävissänne niin kuin yleensäkin. Kiitos. Onko teillä muilla jotakin lisättävää? Eh. Kiitoksia. No, ehkä taas kolme huomautusta. Ensimmäinen on tämä, jos me jotain tarvitsemme, niin koherentimpaa lähestymistapaa ja nimenomaan mitä tulee keskusteluun neuvotteluihin muiden maiden rajamaiden kanssa. Ja tämä vaatii koherenttista poliittista dialogia niin, että voimme laittaa yhteen ne eh, erilaiset äh, instrumentit, joita meillä on, rahoitus, sitten tämä yhteisyritysaspekti tai julkisen ja yhte- yksityisen yhdistäminen. Ja tämä voisi antaa meille hyvän perustan, jotta voisimme käydä hyvin hyödyllistä keskustelua siitä, mitä tässä haetaan, jotta näkisimme sellaista kehitystä, mitä me haluaisimme nähdä ja mitä he haluaisivat nähdä omissa maissaan. Ja kun me nyt puhumme tästä, tässä naapuruusmaista, niin näissä maissa on jo melkoista innostusta tässä asiassa. He tarvitsevat investointeja infrastruktuuriin, erilaisiin investointeihin ja sosiaalisektorinkin investointeihin, ja he eivät saa niitä tällä hetkellä olemassa olevilla instrumenteilla aikaiseksi. Totta kai Tämä on tärkeä juttu ja tämä on uutta ja siksi on erittäin tärkeää, että me todella seuraamme tätä tarkoin. Seuranta on tärkeää, kuten myös keskustelut Euroopan parlamentin ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta tosiaan tämä asia menisi mahdollisimman oikeaan suuntaan. Toinen kommentti instrumentin rakenteesta. Se, että me asetamme yhteen nämä kolme elementtiä yhtäältä siis EFSDn, toiseksi teknik- teknisen tuen ja kolmanneksi dialogin eh, yritysmaailman kanssa, mutta myös muiden kanssa, jotka ovat tärkeitä tässä kontekstissa. Ja tämä on tärkeää, nämä kolme aspektia, koska tämä jälleen kerran antaa tähän tätä koherenssia ja antaa meille paremman perustan, jotta saamme aikaan laatua omissa ehdotuksissamme ja päätöksissämme sen suhteen, mitä pitää tehdä, eikä ole epäilystäkään siitä, että se, mitä tässä teemme, on kehitystä. Nimenomaan se on rakennettu, leivottu sisään tähän instrumentin itsensä, mutta mitä sitten tulee Euroopan investointipankkiin, niin yksi syistä, että EIB on mukana strategisessa johtokunnassa, niin se mahdollistaa juuri tällaisen keskustelun, jossa voidaan miettiä sitä, missä tämä ja tämä asia, mihin tämä ja tämä asia kuuluu tässä kokonaisrakenteessa, esimerkiksi ulkoinen mandaatti ja rahoitus ja mitä on mahdollista tehdä erityisesti takuurahaston avulla. Tästä tulee hyvin keskustelu, tärkeä ja kiinnostava keskustelu. Ja on hyvä, että tänään nousi esiin näitä kysymyksiä ja se on asia, johon strategisen, strategisen johtokunnan pitää ottaa kantaa ja he varmasti kykenevät hyvin siihen myös, sen myös käsittelemään. Kiitos. Onko vielä jotakin lisätään lyhyesti, olkaa hyvä. Aivan lyhyesti uskoakseni eh, itsessään nämä kestävän kehityksen tavoitteet ovat eh, luoneet nämä monet yhteydet, eh, yhteydet esimerkiksi maahanmuuttoon. Tämä yksinkertaisesti on nyt osa etulinjaa, kuten ihmisen humanitaarinen työ ja kestävän kehityksen tavoitteet, ilmastonmuutostyö ja kestävän kehityksen tavoitteet. Tämä mielestä on tilanne tällä hetkellä. Eh, sitten kysymys on liittyen siitä, kuinka toimimme eri maissa. Tämä liittyy eri ohjelmiin ja luonnollisesti me eri ohjelmissa toimeenpanossa otamme huomioon tilanteen kussakin maassa, oikeusvaltiotilanteen ja niin edespäin. Eh, ja tämän kestävän kehityksen rahaston myötä me tulemme strategisen ryhmän kanssa varmistamaan sen, että me kestävän kehityksen rahastoa toimeenpanemme niin, että otamme huomioon kaikki eri tekijät, jotka siihen saattavat vaikuttaa ottaen huomioon tilanteen maassa, kussakin maassa. Ja meillä on melko paljon yksityisen sektorin hyväntekijöitä, lahjoittajia, rahoittajia. Meidän täytyy yksinkertaisesti tarkastella sitä, mikä kenttä on, kun kenttä kehittyy. Ja meidän täytyy nyt vahvistaa ponnistuksemme. Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä kaikkia kolmea, että osallistutte. En pyydä nyt esittelyitä enää puhumaan, koska seuraavassa kokouksessa kuulemme mietinnöstä ja tarkistuksista. Ja voimme käydä vuoropuhelua komission kanssa jatkossakin. Meillä on ensi keskiviikkoiltana erityiskokous kello 15. Siellä on sidosryhmien asiantuntijoita. Kaikki ovat tervetulleita ja mietintöluonnos esitellään sitten 23. maaliskuuta. Haluan kiittää yhteispuheenjohtaja Afetista ja budjettivaliokunnasta ja kollegat. Päätän nyt tämän osuuden, mutta yritämme kuitenkin seuraavan 10 minuutin aikana pääsemään esityksestä loppuun. Pyydän, että lähdette hiljaisesti, koska siirrymme sitten kohtaan 14 täällä tässä valiokunnassa. Kiitoksia AFETin ja budjetin kollegoille. Kiitos.